the president. <laughs> the sitting is resumed. Istunto jatkuu. Kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla on komission julkilausuma liittyen lasten päivähoitojärjestelyihin ja Barcelonan tavoitteisiin. Annan ensin puheenvuoron komission jäsen Spidlalle. Tervetuloa komission jäsen Spidla. Puhemies